Hyvät kollegat, Euroopan parlamentin täysistunto jatkuu, joka keskeytyi 13. maaliskuuta. Ja täällä Brysselissähän täysistuntoja ei ole kahteen vuoteen, koska kattoa on uudistettu täysistuntosalissa. Salin ulkopuolella on valokuvia ja videoita tehdyistä töistä ja se osoittaa, kuinka suuria ongelmia salissa oli ja kuinka erinomaista työtä on tehty ja myöskin aika nopeasti. Haluaisin kovasti kiittää hallintoa, kaikkia tahoja, erityisesti INLO-pääosastoa, sen tekemästä työstä näin hienolla tavalla. Pöytäkirjat edellisestä istunnosta maaliskuulta ovat saatavilla. Onko niihin huomautettavaa? Jos ei ole, niin voimme hyväksyä pöytäkirjan.